Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, nyt alkaa tämä toinen vaihe kuulemisessamme, kun yritämme määritellä, mitä voisi tarkoittaa tällainen euroalueen talousarvio. No tietenkin euroalueen hallinnointi ja talouspolitiikan ohjaus ei ole kaikkiin huoliin vastannut, ei suinkaan, eikä työllisyyskysymyksiin, mutta kuitenkin edistysmahdollisuuksia on. Me olemme tehneet, laatineet oma-aloitteisen mietinnön juuri tästä aiheesta, joka liittyy talouspolitiikan ohjaukseen ja euroalueen budjettiin. Ja nyt meillä on asiantuntijoita, asiantuntijoita selvittämässä tätä kysymystä, mutta tänään haluamme siis kuulla tällaisia arvovaltaisia tahoja, joita me voimme edetä asian käsittelyssä. Roberto Gualtieri, koska sekä Ekon että budjettiasian valiokunnat ovat mukana tässä äh, hankkeessa, niin haluaisin toivottaa erittäin lämpimästi tervetulleeksi meidän asiantuntijamme herra Benoit Körein, joka toimii EKPn neuvostossa, samoin Klaas Knott, joka on Alankomaiden keskuspankin johtaja, Xavier Rago, joka johtaa Pariisin talousalan korkeakoulua. Käsittelemme täällä Euroopan, EUn budjettikysymyksiä. Tietenkin voitte käsitellä tietysti jonkin verran myös rahapolitiikkaa. Tietysti jonain päivänä voitaisiin toivoa, että olisi euroalla tällainen poliittinen, poliittisen välinen sekoituskäytös, herätettäisiin sekä rahapolitiikkaa että finanssipolitiikkaa pyytäisin anteeksi Christian Kalisin puolesta, joka on sairastunut, siksi hän ei ole päässyt paikalle. No miten sitten tämä kuuleminen tulee etenemään? Ensinnäkin viisi minuuttia kahdelle esittelijällemme. Toiselle heistä, jotka ovat esitelleet tämän, jo, tämän kuulemisen. Ja se, joka puhuu ensin, niin toinen saa sitten lopettaa kuulemisen jälkeen. Molemmat asian, tai kaikki asiantuntijat saavat 10 minuuttia puheaikaa ja sen jälkeen esittelijä saa puheenvuoron, tai esittelijät saavat puheenvuoron molemmat kaksi minuuttia ja sen jälkeen sitten varjoesittelijät voivat tehdä kysymyksiä, kaksi minuuttia jokainen. Asiantuntijat saavat viisi minuuttia aikaa vastata kaikkiin kysymyksiin, joita varjoesittelyt ovat tehneet. Ja sitten, jos meillä on vielä hiukan aikaa, ne teistä, jotka haluatte puheenvuoron, voivat sen tehdä. Ja vielä lopuksi sitten yhteisesittelijät esittävät lopputiivistelmän. Nyt annan puheenvuoron Benoa Köreille. Kiitän vielä teitä kovasti, että tulitte tänä iltana paikalle ja kiitän kaikkia muitakin kutsuvieraitamme. Ai suoka anteeksi ensin tietenkin johdanto toiselta esittelijältä. Suoka anteeksi, Rova Peres d'être euh, pardonné. Euh, merci euh, euh, aux experts d'être. Saatte anteeksi. Kiitoksen siitä, että asiantuntijat paikalla. Siitä lähtien, kun Raimar Pöyke, minä olemme hoitaneet tätä asiaa, olemme suorastaan hukkuneet asiantuntijatietoon. tietoon. Asiantuntemusta on kertynyt asiantuntemuksen päälle vuodesta 2012 eteenpäin. Sitten on ollut valtavasti. Tänä päivänä Euroopassa olemme kahden Euroopan parlamentin kahden valiokunnan voimin laatia asiasta mietinnön. Yleisöstä kertaa kaksi valiokuntaa eksplisiittisesti ovat ryhtyneet käsittelemään eurovyöhykettä Euroopan unionin budjettikysymys. Tämä on ensimmäinen yritys tässä suhteessa. Lopuksi voitaisiin sanoa, että Maasterin sopimuksessa tämä kaikki alkoi. Delorin komitea ajatteli toisenlaista mekanismia pohti mekanismia. Kriisi, se toimii alun perin, mutta kriisin yhteydessä, kuten hyvin tiedätte, tällainen epäselvyys maasteen sopimuksessa sitten räjähti käsiin ja silloin tunnustettiin myöskin eksplisiittisesti, että puutetta oli. Puutteita oli 2020 tehtiin alustava suunnitelma. Neljä puheenjohtajaa laativat kertomuksensa asiasta. Tämän jälkeen Herman von Rompuy ja myöskin teki oman ehdotuksensa. Asia on nyt siis tapetilla. Mitä nyt sitten puuttuu? Asiantuntemusta, kun on ollut erilaisia lausumia ja julistuksia on saatu, Raimer Böge ja minä, minä olemme laatimassa mietintöä, jota ei vielä kuitenkaan ole saatu teksti. Joka päivä, kun joka kuluu, tulee aina uusia ehdotuksia, uusia ajatuksia. Joskus ne on täydentäviä, joskus täysin toisiinsa vastaisia. Kyse pelkästään siitä, että näkemykset ja näkökannat ovat niin erilaisia. Omalta osaltani minulle alkaa muodostua jonkinlainen visio niistä syistä, miksi me tarvitsemme eurovyöhykkeelle omaa budjettikapasiteettia. Ensimmäinen funktio tällä olisi se, että pystytään vakauttamaan tilannetta ja varautumaan epäsymmetrisiin shokkeihin. Kyse myöskin siitä, että pidetään yllä investointikapasiteettia euroalueella. Joskus kasvu- ja vakaussopimus on, tässä on rajoittavan tekijä. Kolmas funktio on se, että tuetaan lähentymistä, konvergenssia. Unionin budjettiin ei ole osoittautunut tässä suhteessa vaikuttavaksi eurovyöhykkeillä. Tämmöistä tarvittaisiin vähintäänkin. Eri, erityyppisiä varoituslähteitä on pohdittu. Ensinnäkin eurovyöhykkeen budjetin alkio tai alkuasetelma voisi olla eurooppalainen vakausväline, vakausmekanismi. Sitä voitaisiin käyttää hyväksi tämänkin päivän tarpeisiin. Ja mikä, mitä vakauteen tulee ja pankkiunionin lopun saattamiseen. Tämä kaikki kysymykset kuuluvat tähän ongelmakenttään. tähän yhtälön kuuluu niin ikään ne keinot, joilla pystytään vastaanottamaan symmetrisiä tai epäsymmetrisiä shokkeja. Siitäkin on kyse. Ja myöskin siitä, että saataisiin automaattisia vakauttajia käyttöön. Esimerkiksi kun on kyse työttömyyskorvauksista. Mitä investointeihin tulee, tietystikin kyse on työllisyydestäkin ja lähentymisestä, kun puhutaan. Tässä on joitakin joskus hyvinkin kyseenalaisia esteitä tälle. Rakennerahastoja voidaan käyttää hyväksi ja rahoitus, monivuotisen rahoituskehyksen voitaisiin myöskin muuttaa. Tämä voisi myötä vaikuttaa tilanteen korjaantumiseen. Nyt täällä on järkyttää ketään, mutta minun mielestäni, mitä tästä nyt puuttuu, minulle ja Raimerilla on tällainen mielikuva, nyt puuttuu hyviä argumentteja sen puolesta, että päätöksiä pitäisi tehdä. Ne, joiden pitäisi tänä päivänä tehdä päätöksiä, ovat tahoja, jotka usein kokoontuvat euroryhmän piirissä tai sitten ECOFIN-neuvostossa tai varsinkin Euroopan neuvoston tasolla. Kenties äh, teidän myötävaikutukseen tänään voi hieman selventää tilannetta, kun otetaan huomioon, kuinka paljon tietoa on kertynyt ja mitä hyviä vaihtoehtoja on esitetty. Meidän täytyy tietää myöskin, mitkä ovat ne hyvät oikeat argumentit, joiden kautta voitaisiin päästä askel eteenpäin Täytyykö askel ensinnäkin ottaa? Kuinka saada vakuuttuiksi ne tahot, joiden pitäisi tehdä päätös asiasta? Tätä minä toivoisin. Kiitoksia Pervans Peres. Nyt annamme puheenvuoron. Vai haluatteko te jatkaa tästä vielä, herra Böge? Benoît Curé, vous avez la parole. Merci. Herra Curé. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt puhun englanniksi, mutta haluaisin ensin kiittää kahta valiokunta puheenjohtajaa valiokunnan puheenjohtaja ja yhteisesittely tästä keskustelusta, että voidaan edistää keskustelua euroalueen rahoituskapasiteetista Euroopan parlamentissa. Ja palaan tähän tarpeeseen liittyen poliittiseen lähestymistapaan. Tämä tavallaan sävyttää kaikkea, mitä nyt sanon teillä EKPn e edustajana. En ole siis puhu poliitikkona, nyt puhun englantia. Olemme kaikki hyvin tietoisia siitä, että poliittinen huomio kiinnittyy nyt muualle tällä hetkellä. Se ei ole syy sille, että unohdetaan e- emun loppuun vieminen tavoitteena tietenkään. Emun loppuun vieminen tarkoittaa sitä, että vahvistetaan emun kestävyyttä ja kykyä vastata shokkeja. Se on myös ehto luoda taloudellista luottamusta tällä hetkellä, saada aikaan investointeja ja kasvua. Siksi on tärkeää alkaa tämä keskustelu jo nyt vaikkakin poliittiseen tilaan ei nyt tilaa ei juurikaan tätä varten nyt juuri ole muusta syystä johtuen. Ja sitten jos näitä äh, äh, äh, nyt puhutaan paljon siis pakolaiskriisistä myös, se vie paljon resursseja. Sitten kun katsotaan tämän päivän finanssipolitiikkoja, niin meidän pitäisi ymmärtää, kuinka tärkeä tämä keskustelu on. Elpyminen euroalueella etenee maltillisen hitaasti. Se, sitä tukee, tukee erityisesti EKP-rahapolitiikka ja energian alhainen hinta ja samanaikaisesti globaali eh, talous kärsii monenlaisista geopoliittisista riskeistä ja Ja julkinen, julkisen talous monissa euroalueen maissa on vielä varsin heikoissa kantimissa. Ja tämä tilanne heittää vaarion euroalueen kapasite- äh, kapasiteetilla vasta tuleviin riskeihin. Miten voidaan hälventää näitä epäilyjä ja varmistaa, että euroalue on valmis äh, laskusuhdanteeseen, joka edessä on olen, minun roolini täällä ei ole selittää teille, minkälaista finans- rahoituskapasiteettia tarvittaisiin. Euroalueessa on poliittinen valinta, se pitää olla tulosta poliittisesta keskustelusta, mutta voin tänään tarjota teille arvion siitä, miksi tarvitaan rahoituskapasiteettia, myös miksi tämä ei tule ratkaisemaan kylläkään kaikkia ongelmia emussa ja millä ehdoin se voisi toimia. Ja nyt alkaisin selventämällä sitä, että tämän päivän euroalue ei ole kahden täysin erilaisen tien risteyksessä toinen olisi vastuullinen kansallinen finanssipolitiikka toisaalta ja toisaalta sitten toinen tie olisi yhteinen euroalueen budjetti tai rahoituskapasiteetti. Ja tässä tarvitaan poliittista keskustelua asioista. Kun ajatellaan taloudellisesti asiaa, ne täydentäisivät toisiaan. So first... miksi. Ensinnäkin E- ennakoidutus finanssipolitiikalle, jotta se vaikuttaa tehokkaasti makrotalouden vakauttamiseen, on, että varmistetaan se, että rahoitusmarkkinat ja kansalaiset luottavat julkisen talouden tilanteeseen ja tilaan. Ja siksi vakaus- ja kasvupyksen täytäntöönpano on niin tärkeää. Ei kyse ole mistään teologiasta, vaan se on poliittinen ja taloudellinen välttämättömyys. Me tarvitsemme luottamusta hallit hallintotapaamme koordinoida finanssipolitiikkoja ja kansalaisten täytyy voida luottaa siihen, että yhteisiä sääntöjä noudatetaan ja kunnioitetaan. Ja lisäisin vielä, että mikä tahansa yhteinen rahoituskapasite rahoitettaisiin joka tämänhetkistä verosta tai tulevista verosta samat veronmaksajat ja yritykset, jotka nytkin rahoittavat kansallisia budjetteja. Emme voi lisätä tähän rakenteeseen yhtään mitään, jos rakenteet ovat huonot. Jos kansallinen budjetti ei ole ensinnäkin kunnossa. Siksi me tarvitsemme vastuullista toimintaa kansallisella tasolla ennen kaikkea. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioiden pitäisi rakentaa finanssipoliittisia puskureitaan, jotta pystyvät vastaamaan tulevaisuuden shokkitilanteisiin. Sitten pitäisikö kasvu- ja kasvusopimusta uudelleen tarkistaa, täydentää, tehdä sitä tehokkaampi, lisätä haltuunottoa omistajuutta ehkä julkista asettaa oikeat insentiivit. Tämä on insentiivit avoin kysymys. Tämä ei kuulu tämän päivän aiheeseemme, se on legitimiä keskustelua silti, mutta oma keskustelunsa. Joka tapauksessa johtopäätökseni tässä vaiheessa on, että luottamusta ei saada aikaan, jos rikotaan tämänhetkisiä sääntöjä. Ensin pitää ne saada täytäntöönpantua. Ja sitten siirryn toiseen tähän tieosuuteen. Me olemme nähneet kriisin aikana, että ilman rahapoliittista välinettä kansallisella tasolla, niin kuin määritellään rahaliitto, niin finanssipolitiikka on tärkeää, jos maakohtaiset sokit ovat varsin suuria, jos niihin ei pystytä vastaamaan talouksissa ja rahoitussektorilla. Joten toimintaan voidaan ryhtyä, että vähentäisiin näiden shokkien määrää ja kokoa. Ja näin, tässähän pankkiunissa on kyse, pyritään vähentämään mahdollisuutta ja kokoa vakavissa finanssialan shokeissa ja pankkiunioni kulkee juuri tämän suuntaisesti, mutta me emme voi olettaa, että euroalue olisi nyt tästä eteenpäin immuuniksi shokeille ja kriiseille. Siksi viiden puheenjohtajan Äh, raportissa on puhuttu tästä, jota täydennettäisiin tätä automaattisilla vakautteilla jäsenvaltiotasolla. Siksi puhun tästä täydentävyydestä. On monia tapoja, joilla euroalueen finanssipoliittista kapasiteettia voidaan lisätä. Tästä jo te olette puhuneet. Tämä voi tarkoittaa sitä, että käytetään, mm, äh, tässä voidaan puhua työttömyyskorvauksesta tai koko varsinaisesta EU-budjetista, EU, euroalueen budjetista. EU ja sitten loppujen lopuksi, miten yhdistetään näitä vaihtoehtoja, niin tämä on sitten poliittinen päätöksensä ja tämä onkin tilaisuus käydä keskustelua kollektiivisista tavoitteista EU-ssa ja euroalueella. Ja tällainen keskustelu on todellakin välttämättömämpää kuin koskaan, eikä se koske pelkästään talouspolitiikkaa. Ja siksi haluan nyt lopettaa tähän, emme mene liikaa yksityiskohtiin, koska uskon vakavasti, että tämä kuuluu poliittiselle keskustelulle ja siihen meillä ei juurikaan ole vaikutusvaltaa. Sitten kysymys kuuluu, miten maksimoidaan myönteiset vaikutukset, joita syntyy talous- ja rahaliitosta ja sen toiminnasta. Tässä uskon, että edistystä on saatu aikaan eri ulottuvuuksia. Ensinnäkin on koottu yhteen finanssipoliittisia varoja, minkä kokoisia tai luonteisia ne sitten ovatkin. Se toimii vain, jos solidaarisuus kulkee käsi kädessä vastuullisuuden ja vastuun kanssa. Näin liik- siirrytään kohti finanssipolitiikkaan rahaliitossa. Tässä tarvitaan täytyy lisätä yhteistä päätöksentekoa ja tarvitaan vahvoja yhteisiä instituutioita, pitää säännöstä siirtyä toimielimiin, jos haluamme olla uskottavia, sitten tarvitaan ja tämä rahoituskapasta, sen pitäisi liittyä tällä ehdollinen sään, säännöstä ja sääntöjen noudattamisesta ja kasvu- ja vakaussopimuksen noudattamisesta. Toiseksi meidän pitäisi pyrkiä siihen, että ra- vahvistamme markkinapohjaista sopeuttamista. Ehkä voinut tavallaan lainata väärin Ludwig Herhardia niin paljon unen kuin mahdollista, mutta myös markkinamekanismeja tarvitaan. Ja tämä tarkoittaa kansallisella tasolla sitä, että täydennetään pankkiunioni ja pääomamarkkinaunioni ja tähän liittyy rajat ylittävät äh, pääomalinkit. Se vielä lisää euroalueen vahvuutta ja tämä tarkoittaa myös sitten vielä loppuun sisämarkkinat ja otetaan huomioon myös sisämark- äh, palvelujen sisämarkkinat. On by the public sector. Sitten kolmas periaate minun mielestäni on se, että pitkälti riskit pitää jakautua etukäteen jo tasaisesti. Vakuutusmekanismi pitää suunnitella hyvin. Tämä tarkoittaa sitä, että jos kuljetaan tähän suuntaan, niin tässä tarvitaan uudenlaista lähetymisprosessia, jotta saadaan aikaan kestävämpiä talouksia. Joten tarvitsemme selkeän uudistustien tai polun. Meidän pitää lisätä finanssipuolista kapasiteettia, rahoituskapasiteettia, mutta lähentymistä tarvitaan, jotta taloudet yhdessä voivat olla vahvempia shokkien edessä. Ja tässä tarvitaan myös poliittista lähentymistä, koska jos haluaa laatia uudenlaisen taloudellisen lähentymisprosessin, niin pitää pitää kiinni periaatteesta, pitää sopia niistä ja sopia eri mekanismeista. Ja tässä tarvitaan poliittista lähentymistä siis myös myös. Ja vielä lopuksi, miten suojellaan pieniä moraali katoa vastaan. Se on tärkeä kysymys, mutta sitä ei voida käyttää strategiana, jotta unohdettaisiin yhteinen rahoituskapasiteetti, eikä koskaan sitä haluttaisi toteuttaa. Jos me haluamme rahoituskapasiteettia, niin sen pitää olla ehdollista prosessia ja sen pitää olla asteittaista pitää äh, palauttaa finanssipoliittista liikkumavaraa kansallisella tasolla, lähentää taloudellista kykyä vastata shokkeihin kansallisella tasolla, tämä liittyy poliittisen unionin, ja pitää vahvistaa toimielimiä euroalueen tasolla niin, että meillä on vahvoja yhteisiä instituutioita, instituutioita jotka voitte käyttää ja hallinnoida tätä rahoituskapasiteettia. Varmasti voin lopettaa tähän, tähän menee paljon aikaa, ja siksi olenkin niin kiitollinen, että järjestätte keskustelun jo tänään. Merci pour euh, cette Kiitoksia paljon tästä alustuksesta, herra Kyre. Kiitos näistä selvennyksistä. Olemme tietoisia siitä, että kyse tämän poliittisesta sitoumuksesta tämän hankkeen osalta. Nyt annan Alankomaiden keskuspankin pääjohtajalle Klaasa Knotille puheenvuoron. Arvoisa pääjohtaja, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät esittelijät, arvoiset jäsenet Euroopan parlamentista, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia ystävällistä kutsustanne, että sain osallistua tähän julkiseen kuulemiseen budjettikapasiteetista euroalueella. Minulla on kunnia myös jakaa mielipiteeni täällä Euroopan parlamentissa. Toivottavasti nämä näkemyksenne auttavat teitä, kun viette eteenpäin näitä ajatuksia, jotka ovat jo kehitysasteella. Tämä asiakirja, jonka olette laatineet, on hyvin rikas lähestymistapa siihen, miltä mahdollinen rahoituskapasiteetti voisi näyttää, mitä se voisi saavuttaa, mitä se ei voi saavuttaa. Se on hyvin laajakulmaisesti, katsotaan, katsotaan mahdollisia funktioita tällaiselle kapasiteetille, esimerkiksi uudistusten kannustaminen ja sitten tällainen viime käden lainaajana äh, toimiminen. Mutta parhaan lisäarvon se voisi tuottaa vakauttamalla asymmetrisiä shokkeja vastaan. Minä haluaisin keskittää neljä, äh, keskustella neljästä asiasta, jotka ovat mielestäni tärkeitä, kun ajatellaan tällaista äh, Euroopan budjetin vakautusrahastoa. Haluaisin puhua lyhyesti siitä, millainen vaikutus liiketoiminnalla voi olla Äh, tähän, äh, millainen vaikutus tällä on eurotasolla ja mitä tapahtuu jäsenvaltiotasolla, ex ante äh, riskin jakamisen ja ex post jakamisen välillä ja sitten lyhyesti haluaisin puhua julkisen ja yksityisen riskin jakamisen eroista. Mutta ennen kuin menen tähän, niin haluaisin lyhyesti kertoa siitä, miltä, min, miten minun mielestäni budjettipolitiikka kehittyi kriisin aikana. Äh, kun Tauserauni luotiin, niin äh, tällaista federaalia budjettia ei pidetty tarpeellisena, koska ajattelu oli, että jäsenvaltiot pystyisivät asymmetrisiä äh, shokkeja tasapainottamaan kansallisen budjettinsa kautta, kun ne pitivät kiinni kasvo- ja vakaussopimuksesta. Valitettavasti tilanne toimi toisin ja useammat valtiot eivät pystyneet vakauttamaan vaikuttamaan kovinkaan hyvin. Tämä johtui osittain liian vähäistä budjettikurista ennen kriisiä. Monet jäsenvaltiot saavuttivat tämän keskipitkän aikavälin tavoitteen tasapainoisen budjetin tai ylijäämäisen budjetin ainoastaan arvioissa, mutta eivät koskaan todellisuudessa. Ja finanssipoliittinen shokki kriisin aikana vahvistui makrotaloudellisten epätasapainojen takia, jotka olivat syntyneet edellyttävinä vuosina. Ne maat, joissa oli eh, suurimmat epätasapainot, Kreikka, Portugal, Irlanti ja Espanja, niin siellä budjettivaja 2009 oli eh, melkein 11 eh, prosenttia BKTstä korkeampi kuin oli arvioitu vain vuotta aikaisemmin. Joten seurauksena tarvittiin pidempää finanssipoliittista vakauttamista useimmissa jäsenvaltioissa. 2011-2014 finanssipoliittinen viritys euroalueella oli pienenevä samanaikaisesti kuin rahapolitiikka oli menossa kohti nolla-alarajaa. Ja tämä olisi, budjettipolitiikka olisi pystynyt budjettikapasiteetti olisi pystynyt vakauttamaan, ainakin teoriassa, Lisäksi oli saman, jo ennen Sautsen rahaunion luomista oli selvää, että tällaisen vakauttamisrahaston luominen on käytännössä vaikeampaa kuin teoriassa. On vaikea saada aikaan ne edellytykset, että se olisi poliittisesti hyväksyttävää, ja jotkut näistä edellytyksistä on mainittu viiden puheenjohtajan kertomuksessa. Kun tämän rahaston pitäisi olla rajallinen kooltaan, ja lisäksi on erittäin haasteellista välttää pysyvät siirrot ja e, kielteiset vaikutukset budjettikuriin. Tässä yhteydessä haluaisin nostaa esiin kolme suurta käytännön haastetta ja yhden mahdollisen vaihtoehdon. Ensimmäinen haaste on se, että nämä asymmetriset heilahtelut, joita meillä oli euroalueilla, ne on hyvin vaikea vakauttaa tehokkaasti rajallisella finanssipoliittisella rahoituskapasiteetilla. Äh, tässä ajatellaan yleensä liiketoimintasykliä, sen kesto on noin kahdeksan vuotta ja tällainen rajallinen kesto pitäisi myös nämä maksut rahastoon ja rahastosta varsin väliaikaisena. Jos katsotaan kuitenkin euroalueen jäsenvaltioiden Ähm, syklejä, ne ovat olleet varsin synkroneja vuodesta 1999. Sen sijaan nämä asymmetriset äh, fluktuaatiot olivat äh, paljon äh, pidempiä, koska ne liittyivät rahapoliittiseen, rahoituspoliittiseen sykliin, joka on paljon pidempi, noin 15-20 vuotta. Ja nämä epätasapainot myös liittyvät ero hintoihin liittyen ähm, luottoon, asuntojen hintaan, hintatasoon. Ja tämä pitkän aikavälin vaihtelu aiheuttaa paljon haasteita, joihin ei ole vielä kiinnitetty kovinkaan paljon huomiota ei viiden puheenjohtajan raportissa eikä muuallakaan. Joten rahasto, joka keskittyy suhdannejaksoon, ei, mutta rahasto, joka keskittyy rahoituspoliittiseen jaksoon, niin on toimivampi. Lisäksi tämä rahasto tulee vaikuttamaan kansalliseen politiikkaan. Tämä saattaisi lisätä veroja, joita nostetaan Euroopassa, mutta loppujen lopuksi samat eurooppalaiset veromaksajat joutuvat maksamaan kaikki verot. Emme voi verottaa ulkoavaruuden eläviä valitettavasti, joten tämä vähentää mahdollisuutta kansalliseen verotukseen ja tällä tavoin myös tätä finanssipoliittista liikkumavaraa, jota jäsenvaltioilla on. Ja tämä ongelma voi vahvistua, jos tämä rahasto saa myös ottaa lainaa, koska silloin siinä on vaarana myös vaje sekä federaalilla tasolla että kansallisella tasolla. Ja kun otetaan huomioon useimpien EU-jäsenvaltioiden verotusase, niin tämän rahaston ei pitäisi nostaa verotusta ja lainanottoa, mutta tämä rahasto voisi vaikuttaa kasvu- ja vakaussopimuksen täytäntöönpanoon. Ja siitä syntyy se seuraus, että jos mennään kohti rahoituskapasiteettia euroalueella, niin silloin sen on kuettava käsi kädessä sen kanssa, että paljon tiukemmin pannaan täytäntöön finanssipoliittisia sääntöjä jäsenvaltiossa eh, ja kiinnitään vielä enemmän huomiota eh, lai, eh, velkaantumisen tasoon. Ja lisäksi tällainen vakautusrahasto lisäisi julkista riskinjakoa. Tämä on tietenkin yksi tavoitteista. Meidän riskinjako on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina erilaisten mekanismien kautta, kuten eurooppalainen vakausmekanismi. Ja vaikka tämä ei olekaan huono asia, niin perusongelma tässä taustalla on se, että emu ei vieläkään toimi riittävän hyvin joissain eh, lain tärkeillä politiikan aloilla. Jäsenvaltiot ovat vieläkin hyvin erilaisia, ei vain mitä tulee eh, julkiseen velkaan ja taseeseen, vaan myös mitä tulee sopeutumiseen, kilpailukykyyn ja eh, toimielinten laatuun. Ja jos se laatuun, niin jos lähtö kohdat ovat niin erilaiset, niin tällainen vakautusrahasto saattaisi johtaa siihen, että olisi pysyviä yksisuuntaisia siirtoja, eikä todellisesti oikeudenmukaista riskinjakoa, mikä tarkoittaa siis sitä, että etukäteen ei voida tietää, mihin suuntaan sitten maksut menevät julkisen riskin on lisääntymisen rinnalla pitäisi sitten kulkea politiikan voimakkaampi koordinointi ja enemmän riskin vähentämistä. Taloudellinen unioni ja se, että pidetään enemmän kiinni kasvu- ja vakaussopimuksesta, mutta myös makrotaloudellista epä menettely. että pystyttäisiin ehkäisemään tehokkaasti sitä, että tällaiset epätasapainot vahvistavat finanssipoliittisia shokkeja, kuten olemme tähän asti nähneet. Ja talous- ja rahaliitto myöskin lisäisi erilaisten rakenteiden konvergenssia. Tämä voisi johtaa esimerkiksi työmarkkinuudistukseen. Näiden haasteiden takia pitäisi hyvin huolellisesti harkita erilaisten rahastojen, er, tällaisen rahaston luomista ja millaisia vaatimuksia se asettaa muille rahaliiton alueille. Ja lopuksi neljänneksi ja viimeiseksi haluaisin sanoa, jos halutaan, on myös muita tapoja lisätä vakautta on tutkimus, joka osoittaa Yhdysvaltojen kohdalla, että yksityinen riskinjako integroitujen rahoitusmarkkinoiden kautta pehmentää paljon suuremman osan asymmetrisistä shokeista, noin 62 prosenttia, kuin julkinen riskinjako liittovaltion budjetin kautta. On muita tutkimuksia Kanadan ja Saksan kohdalla, joiden tulokset ovat hyvin samankaltaiset joten yksityinen riskinjako on itse asiassa siinä on vielä enemmän potentiaalia kuin julkisessa riskinjaossa. Valitettavasti se on paljon vähemmän kehittynyttä talous- ja rahaliitossa. Yksityiset rahavirrat jopa lisäsivät asymmetrisyyttä, kun oli tällaista suhdannemyöntäistä pääomapakoa. Ja meidän pitäisi paremmin ehkäistä tällaista pääomapakkoa. Eurooppalainen pääomamarkkinaunioni on hyvä alku tälle ja tämä tarkoittaa, että ennen kuin käännymme liittovaltion budjetin suuntaan, niin voitaisiin huomattavasti vaikuttaa tämän, näiden, risk- näiden shokkien lieventämiseen. Kiitoksia pääjohtaja. Seuraavaksi puheenvuoro Xaviera Golle, joka johtaa CNRS parissa. Oh, merci, Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia esittelyyn siitä, että sain tilaisuuden puhua tästä aiheesta. Vaikkakin aion puhua henkilökohtaisessa ominaisuudessa, puhun myöskin ranskalaisen OACEn, eli ranskalaisen suhdanteen seuraavan elimen puolesta. Ja tarkastan tässä eurooppalaista euroalueen budjettikapasiteettia. Puhun ranskaa, mikäli sallitte. Kuinka sitten voidaan perustella absoluuttinen tarve keskustella budjettikapasiteetista Euroopan tasolla, mitä pragmatiikkaa tähän liittyy, siihen, että keskustellaan taloustilanteesta ja mikä on johtanut tähän nykyiseen keskusteluun, jossa puhutaan vakauttamisesta viiden puheenjohtajan kertomuksessakin. Tämä on keskeinen tehtävä hieman uusikin tehtävä. Tämä on ollut yhteistä eurooppaista keskustelua, niin kuin Bervans Perez totesi. Keskeinen tehtävä on se, miten voidaan selittää, tai miten tämä keskustelu voidaan edistää. Uskon, että tämän kysymyksen vastaisin tämän kysymykseen, joka liittyy siihen, kuinka löydetään argumentteja ja miten voidaan tämän puolesta ja kuinka voidaan analysoida tarvetta luoda budjetti Tätä, tässä voitaisiin verrata Euroopan unionia muihin finanssiunioihin, Kanadaan ja Yhdysvaltain unionin esimerkiksi, joka on kelpoinen. Siellä voidaan katsoa, mikä toimii vakauttamisen suhteen ja mikä ei toimi. Tämä, nämä on ilmaista. Ja kolmas elementti, josta on tänä päivänä puhua, ovat välineet, joita voidaan käyttää hyväksi. Ja kaikki ne poliittiset äh, ongelmat äh, tai esteet, joita on täällä mainittu. Ja erityisestikin eurooppalainen työttömyysvakuutusjärjestelmä. Siitä haluaisin puhua. Tänä päivänä uskon, että voimme olla samaa mieltä siitä, että kehys, joka luotiin Maastrichtin sopimuksessa ja kasvu- ja vakaussopimuksessa, eivät ole oikeastaan kestäneet kriisin näyttämiä shokkeja. Kriisin jälkeen avataan kuinka talouden kokeman shokin laajuus ei vastannut Maastretin ajatuksia. Maastret ei osoittautunut sopivaksi. Esimerkiksi kun tarkastellaan nolla korkotasoa ja sitä varaa, jota finanssipolitiikassa jäsenvaltiolla on ollut. Tänä päivänä on joutu sellaiseen tilanteeseen eurovyöhykkeellä, että inflaatio on hyvin matalammalla, paljon matalammalla tasolla kuin mikä tavoite on. Lisäksi joissakin maissa on syntynyt melkoinen kuilu, kun tarkastellaan kysyntää ja epäsymmetrisiä shokkeja ja työttömyyttä, jokaisen valtiossa vallitsee. Tämä on se realiteetti, joka on kehittynyt. Joustavuutta on peräänkuulutettu eurooppalaisiin säännöksiin. Ja kun tarkastellaan makrotaloudellisia haasteita ja joustavuuden ehtoja jotka ovat erittäin vaikea selkoisia. Nyt on mahdoton suorastaan lukea, kun eurooppalaisia sääntöjä tarkastelee kansalaisen ja taloustieteilijän niitä vaikeaa tajuta. Ja se, mitä äh, Bernard Benoit Curé sanoi, ja myöskin sääntöjen noudattamisen uskottavuus on myöskin vaakalaudella. Ja jos kemaissa on vaikea ymmärtää dynamiikkaa, joten nyt pitäisi sääntöä selventää ja pitäisi myöskin pohtia niitä puutteita, joita vielä on kuinka lisätään kysyntää ja kuinka saadaan edistettyä makrotaloudellista vakautta Euroopan tasolla. Ja mitä vakauttamiseen tulee ja nykytilanteeseen, niin kuinka saadaan kysyntää lisää? Tämän yksi asia. Ja se kun tarkastellaan muita finanssiunioneita ja niitä erityispiirteitä, erityispiirteitä, jotka liittyvät eurovyöhykkeeseen. Ja kun tarkastellaan osa, osa, osana olevien valtioiden budjettia sitten keskeisiä budjettia ja prosenttiosuutta suhteessa liittobudjetin ja, ja osaisten valtioiden välillä. Kanada on kaikkien keskitytyn maa. Siellä se budjetin, keskityn budjetin osuus on kahdeksan kertaa suurempi. Ja unionin tarkoituksena on vakauttaa taloustilannetta. Tästä seuraa kaksi avainkeskustelua, jotka liittyvät vakauteen. Ensimmäinen niistä liittyy kansallisten talousarvioiden koordinointiin. Tämä on ensimmäinen kohta ja kohta kaksi. Kuinka määritellään erityiset budjettivälineet, jotka ovat suhdanteita tasavia luonteeltaan, ja kuinka tämä koordinaatio saadaan toimimaan? Ja lisäkysymys, niin kuin Körekin totesi, nyt täytyy tarkastaa finanssipoliittisten välineiden mielekkyyttä ja toisaalta täytyy ottaa käyttöön liittotason tai korkeamman tason välineet. Mitä tulee finanssipoliittisten välineiden koordinointiin, joita voidaan kuvitella otettamaan käyttöön, uskon, että tässä täytyy tehdä taloustieteellinen analyysi niin tarkka mahdollinen kuin vain mahdollista. European Fiscal Bond finanssipoliittinen lautakunta, joka on otettu käyttöön viiden puheenjohtajan kertomassakin tämä mainitaan. Tämän avulla voitaisiin tehdä riippumattomia analyysejä ja tarkastella koherenssia ja johdonmukaisuutta budjettien välillä ja kun tarkastetaan kasvupakosopimuksen säännöksiä ja katsotaan, onko se liikkumaan varaa niille maille, jotka kunnioittavat äh, kasvupakosopimuksen sääntöjä. Onko riittävästi liikkumavartaan, jotta voidaan makrotasolla vakauttaa valtiontaloutta eurovyöhykkeellä voidaan tarkastella niitä maita, joilla on jo olesittain budjetti ylijäämää. Voisivatko nämä myötä vaikuttaa siihen, että voidaan vakauttaa tilanteen eurovyöhykkeellä? Kyse on koordinaatiosta. Se on keskeinen kysymys. Ja kuinka sitä voidaan edistää Euroopan tason keskustelua siten, että on riippumatonta asiantuntemusta käytössä? Kuinka sitten, pitäisikö muuttaa suosituksia Pitäisikö keskustella eurooppalaisten instituutioiden ja Euroopan parlamentin piirissä euroryhmässä, jotta voitaisiin vaikuttaa ja mahdollistaa keskustelua myöskin kansallisissa parlamenteissa, kuinka sitäkin saataisiin aikaan silloin, kun on kyse kansallisesta koordinaatiosta. Nämä elementit, siis koordinaatio, kansalliset talousarviot, niiden välinen koordinaatio on suorastaan mahdoton tehtävä keskipitkällä aikavälillä. Rahapolitiikan koordinointi on muutenkin jo vaikea eurovyöhykkeellä, niin kuin on voitu havaita. Rahapolitiikan koordinointi, eurooppalainen talousarvio, budjetti, kuinka siellä menopuoli hoidettaisiin niitä että korjantaisiin kansallisia talousarvioita, niitä ne lähentyisivät mahdollisimman paljon toisiaan ja sitten suhtaan tasoittava politiikka eurovyöhykkeellä, kuinka se saataisiin aikaan. Nämä finanssipoliittiset välineet, niin kuin Noto totesi, niitä täytyy voida vastata kaikkiin niihin ongelmiin, joita liittyy esimerkiksi moraalikatoon kansallisella tasolla. Täytyy pohtia, kuinka toimivat yhteensopivia teksti- ja jäsenvaltion oikeus tai lait, kuinka ne sovet, kulkevat käsi kädessä. Nyt ei pidä myöskään meidän pitää määritellä tavoitteet. Ja määr- tärkein väline talouspolitiikan tehokkuuden kannalta korkeammalla tasolla olisi poistaa jäsenvaltioiden välisiä eroja, vähentää ne toisiaan. Tästä on puhuttu hyvin paljon, tunnen hyvin paljon tämän alan kirjallisuutta. Eurooppalainen työttömyysturva olisi yksi väline, jota voitaisiin käyttää eurovyöhykkeen tasolla hyväksi. Se mahdollistaisi siis sen, että voitaisiin määritellä tällainen eurovyöhykkeen syysluonteinen suhdanteita tasoittava väline. Se voisi olla sellainen eurooppalainen työttömyysturva olisi yksi tällainen väline. Tässä täytyy harjoittaa pragmaattista ajattelua EMUn yhteydessä amerikkalaisten tapaan. Tämä on sen, että voitaisiin pohtia sellaisia välineitä, jotka olisivat yhteen sopivia sen tosiasian kanssa, että Euroopassa työmarkkinat ovat kovin monenkirjavat. Yhdysvalloin, Amerikan puolella myöskin on merkittäviä eroja. Työttömyys on eri tasolla osastossa valtiossa. Ja sitten liittoval- liittotason tai korkeamman tason budjettimuisten sisään, että pitkäaikaiset työttömät voisivat saada tukea. Jokaisessa maassa on, ovat, on, on omat järjestelmät, mutta Euroopan tasolta voitaisiin kriisin aikana antaa jäsenvaltioille tukea sen mukaan, kuinka suuri työttömyystaso on kussakin maassa. En puhu teknisemmin tästä työttömyysturvajärjestelmästä Lukuisia ehdotuksia on otettu keskustelussa jo esiin. Uskon, että jotta voimme edistyä tällaisen korkeamman tason keskityn budjetin suhteen, me tarvitsemme konkreettisia välineitä, jotka ovat yhteen sopivia eurovyöhykkeen rakenteen ja erityispiirteiden kanssa. Eurooppalainen työttömyysturva olisi kaikkein lupaavin väline minun nähdäkseni. Kuinka sitten saadaan oikea tasapaino aikaan työttömyysturva, työttömyysvakuutus mahdollistaisi sen, että voitaisiin tasata eurovyöhykkeellä esiintyviä riskejä ja makroekonomiset riskit ja velkaantuminen ja työttömyys, työttömyysvakuutus voisi olla yksi väline, voitaisiin makrotaloudellisia riskejä vähentää ja tasoittaa suhdanteita ja kolme tärkeää ulottuvuutta tähän liittyy. Täytyy ottaa huomioon vakauttaminen, jota on peräänkuulutettu, ja pitää myöskin pohtia niitä syitä siihen, miksi ei ole noudatettu niitä sääntöjä, jotka laadittiin eurooppalaisen finanssipolitiikan ohjaamiseksi. Miksi ei sääntöjä kunnioitettu? Meidän täytyy olla pragmaattisia kun tarkastelemme europyhykettä ja niitä välineitä, joita voitaisiin käyttää hyväksi. Yksi tällainen esimerkki olisi eurooppalainen työttömyysturva. Kiitoksia, herra Arago, tästä näistä tiedoista, joita annoitte. Ja sitten kaksi esittelemme ovat vuorossa, jotka voivat nyt reagoida näihin kolmeen puheenvuoroon. Ja varmasti esität myös kysymyksiä, herra Böge ensinnä. Niin, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia näistä mielenkiintoisista puheenvuoroista. Takureettehän sanoitte hyvin selvästi, että me tar- meidän täytyy päättää talous- ja rahaunioni, valuuttaunioni huolimatta siitä vaikeasta kriisistä, jossa nyt olemme. E, ja meidän täytyy saada aikaan solidaarisuutta ja luottamusta jäsenvaltioiden yhteistyöhön. Jos se ei onnistu, niin silloin tämäkään ei onnistu. Toiseksi te sanoitte, että jos emme noudata olemassa olevia sääntöjä, niin luottamus ei voi syntyä. Tästä juuri on kyse, kun puhumme välineistä, jotka voivat auttaa meitä siinä, että euro pidetään vakaana puitteissaan ja jotta sillä olisi äh, äh, olemassaolon mahdollisuus tässä globaalissa kylässä, mutta mehän olemme menossa kohti klubeja, suvereneja kansallisvaltioita, myös kun on kyse näistä trust-rahastoista tai tästä hätäavusta, takurahastoista ja hätäavusta, niin tässä on koko ajan kuse tällaisesta ulkoistamisesta, eikä ole enää yhteisen menetelmän parissa. Eli tässä on tärkeää osoittaa, että tavoite on sisämarkkinat, neljä perusvapautta, valuutta on euro ja kaikki muu on poikkeusta, joko pysyvä poikkeus tai sitten ollaan tiellä kohti euroa ja tätä ei saada kyseenalaistaa, niin että se mikä tekee ytimen, että siitä tehdään yhä enemmän hallitusten välistä, että ulkoistetaan, se vain pahentaa tilannetta pitkällä aikavälillä eikä paranna. Seuraavat kysymykset minulla olisi. Onko teidän mielestänne sellaista kehitystä, että pankkiriisien ja valtion riskien välinen yhteys on onnistuttu vähentämään ja tällä tavoin myös riskit veronmaksajille ovat pienentyneet, olemmeko riittävän pitkällä tässä. Toiseksi, millaisena näitä rahoituskapasiteetin luomisen olemassa olevien välineiden puitteissa rakennerahastot, EVM, kohesiorahasto, joka perustettiin tiettyä tavoitetta varten, tai nuorisotyöllisyysaloite, ja millaista rahoitusta tässä tarvitaan. Nythän budjetti ei ole enempää kuin prosentti BKTL. Sitten äh, nousee esiin kysymys, kuinka me äh, käsittelemme tällaista rahoituskapasiteettia, äh, otetaanko siihen mukaan vain euroalue vai avataanko se myös muille EU-valtioille, kuten Euro Plus-paketissa kävi vuonna 2011. Ja voisitteko kuvitella, että kun huomioidaan koko tämä talouden ja poliittinen tilanne, jossa Eurooppa on, luotaisiin tällainen portaittainen suunnitelma niin, että askel askeleelta annetaan todistusaineistoa, että noudatetaan niitä sääntöjä, jotka ovat olemassa, saadaan luottamusta lisättyä ja sitten lopulta ehkä saavutetaan tällainen rahoituskapasiteetti. Kiitoksia. Löyviläis. Kiitoksia sitten Rova Puis euh, en style télégraphique poser euh, quelques questions. Lyhyesti muutamia kysymyksiä. Ensinnäkin Benoit Köre sanoit, että tämä olisi asteittaista ja ehdollista, mutta onko meillä tässä näin paljon aikaa? En nyt puhu tässä pakolaiskriisistä, enkä kiistasta brittien kanssa, vaan puhun vaan tästä tilanteesta, missä rahapolitiikka on äärirajoillaan – mitä tulee se se vaikuttaa. Korot aiheuttaa sen, että rahapolitiikan vaikutus euroalueen talou- taloustilanteeseen on siis rajallista. Ja tässä näkeekin hyvin, että koska puuttuu tällaisia eurooppalaisia kannustimia, erot jäsenvaltioiden kesken vaan syvenevät tällä hetkellä. Sitten toinen kysymykseni, niin ehkä voit voitte sanoa, että tämä kuuluu meille politiikolle, meille tämä vastaus, mutta koska kerran suostutte tulla tähän tulemaan tähän kuulemiseen. Korostatte, korostatte nimittäin kovasti instituutiollista puolta mekanismissa, jonka pitäisi liittyä euroalueen talousarvioon. On monenlaisia hypoteeseja, jotka löytyvät myös työasiakirjastamme. Yksi on se, että Euroopan parlamentista tulisi parlamentti, joka arvioi euroalueen talousarvion silloin, kun sellainen olisi. Ja tämä liittyy tähän euroalueen järjestelyn Tuntuisiko tämä teistä mahdolliselta tieltä. Sitten herra Knot, kaksi kysymystä teille. Ensinnä te mainitsitte ohimennen makrotalouden, makrotason epätasapainomenettelyn. Onko teistä tällainen analyysi tarpeeksi käytetty tässä vaiheessa jo, vai oletteko sitä mieltä, että sitä voitaisiin enemmän vielä käyttää hyväksi? Sitten kolmas kysymykseni liittyy neljänteen kommenttiin. Te sanoitte, että itse asiassa on niin, että mitä tulee tähän yksityiseen riskin jakamiseen. Tätä kautta voitaisiin päättyä aivan yhtä mielenkiintoisiin tuloksiin. Ja tässä tapauksessa te vertasitte euroalueen tilannetta USAn tilanteeseen tai Saksan tilanteeseen, mutta näissä kahdessa jälkimmäisessä tapauksessa vain on niin, että tämä on hiukan tavallaan paradoksaalista ottaa tällaisia esimerkkejä, koska nämä esimerkit ovat sellaiset, missä äh, finanssipoliittinen äh, järjestely, varajärjestely, jossa voitaisiin tukea tavallaan tällaisia yksityisiä riskejä, jos tällaisia syntyisi, niin se on olemassa jo näissä maissa. Joten koko tämä keskustelu, jota nyt käydään pääomamarkkinaunionista, ja tämä, tavallaan tässä antaa ymmärtää, jos tällainen pääomamarkkinaunioni kehitettäisiin, niin silloin olisi taloudelliset toimijat saisivat paremmin rahoitusta rahoitusmarkkinoilta ja silloin tämä korvaisi näitä vaikeuksia, joita on saada aikaan yhteistä finanssipolitiikkaa. Jos, tässä, jos finanssi, anteeksi, pääomamarkkinaunioni toimisi, niin silloin tässä esityksessä tarvitaan toimiva pankkiunioni, sitten päädytään tähän varojärjestelykysymykseen jo, jotta voitaisiin viedä pankkiunionin loppuun ja mahdollistettaisiin se, että voitaisiin aloittaa toiminta uskottavalla tavalla tämä pääomamarkkinaunioni. Eikö tässä nyt tavallaan äh, olla tilanteessa, missä kissa tavallaan puree omaa häntäänsä. Sitten Xavier äh, Kaje, te puhuitte rahapolitiikan käytöstä välineenä äh, äh, suurten jännitteiden aikoina. Tämä tietysti on sellainen asia, josta nyt puhutaan ja tätä aloitellaan tätä keskustelua. Miten voidaan tehdä lähentymisprosessi äh, uskottavaksi. Puheenjohtaja, ihan lopetan kohta, mutta ottaisin vielä yhden käsitteen esille, johon on täällä paljon kiinnitetty huomiota parlamentissa nimittäin, että olisi tällainen säännöstön lähentymisestä vähän samassa hengessä kuin Maastrichtin kriteerit olivat. Ja tätä kautta voitaisiin määritellä viiden vuoden aikana kaksi, kolme tavoitetta, joihin jäsenvaltioiden pitäisi pyrkiä, jotta määrittelisivät omat uudistuspolitiikkansa jotta he tavallaan omisivat tämän politiikan vahvemmin kansallisella kuin tällä hetkellä on tilanne. Kiitoksia Rova. Ähm, Peres, sitten asiantuntijat, jos voitte vastata lyhyesti, niin se olisi hyvä asia. Herra Kyre. <coughs> Excusez-moi, mais j'ai des problèmes. Anteeksi, minulta meinaa mennä ääni. Haluaisin aloittaa vastaamalla Rova Beresin kysymykseen. pikkuhiljaa tapahtuva ehdollinen lähentyminen ja sen kiireellisyys. Minä yritin puheenvuorossani todeta, että se on kiireellistä. Tästä, mutta olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne asiasta politi- budjettipolitiikka ja muut politiikat voivat edesauttaa kasvun aikaansaamista. Ja mitä enemmän näin on, sen parempi meille rahapolitiikankin puolella. Tällä hetkellä todellakin on kiire asian kanssa. Myös vaikuttaa siltä, että lähentymisprosessi on tarpeen yksinkertaisesta syystä. Yhteinen budjettikapasiteetti täytyy saada luotua siten, että varojen siirtoa voidaan tehdä mutta perussopimuksen kirjaaminen hengen mukaista ei ollut tällaisia varainsiirtoja mahdollista jäsenvaltioiden välillä rakenne- ja kohesioraston kautta näin voidaan tehdä, mutta tämä ei ole tämän keskustelun aihepiirin kuuluva asia. Mitä toi sitten demokraattiseen vastuuseen, tilivelvollisuuteen? Mikä, pitäisi olla, mikä rooli pitäisi olla Euroopan parlamentilla ja kansallisilla parlamentilla? Euroopan keskuspankki on aina Euroopan parlamentin puolella luonnostaankin teidän liittolaisenne ja miten tämä kapasiteetti sitten rakennetaan jäsenellään, ja jotta se myöskin poliittisesti on hyväksyttävissä. Kansallisparlamentti täytyy rakentaa tämän mukaan. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä hoitaa. Mitä tulee herra Böken kysymyksiin? Minä olin jo ylittänyt kaksi minuuttisen puheaikani samalla. Totesin, että Herra Böke puhui yhteisömenetelmästä. Se on erittäin tärkeä osa tätä keskustelua. Meidän täytyy vahvistaa se, että kaikki mekanismit, jotka nyt luodaan, hoidetaan yhteisömenetelmällä. Mikäli voidaan uudelleen integroida jotakin mekanismeja, joita ei luetu yhteisömenetelmä, niin hyvä niin. Erityisestikin vakausmekanismi. Uskon, että tämä olisi toivottava Tämä myös sen, että Euroopan parlamentilla olisi täysimittainen rooli tässä. Mitä puolestaan tulee suhteeseen valtion velkojen ja pankkien riskien välillä? Tämä on erittäin tarpeellinen asia. Valtion ja pankkien erottaminen toisistaan keskipitkällä pitkävälillä välillä pitäisi tähän pyrkiä. Esimerkiksi yhtenäinen kriisiratkaisurahasto, kun se luotiin ja todettiin, että kahdeksan vuoden kuluttua vasta loppuun saatettu. Tässä täytyy pankkien ja valtioiden välistä yhteyttä pyrkyä purkamaan pikkuhiljaa mahdollisuuksien mukaan sellaisella tavalla, joka on johdonmukainen maailmallisestikin katsottuna. Tämä tulee herättämään paljon keskustelua ja edellyttää paljon keskustelua. Knot. Yeah, thank you. Niin, kiitoksia kaikista näistä mielenkiintoisista kysymyksistä tulee olemaan haaste vastata niihin kaikkien kahdessa minuutissa, mutta minäkin lähtisin näistä kysymyksistä, jotka edustaja Beres esitti, erityisesti kysymys makrotaloudellista epätasapainomenettelystä ja onko sen menettelyn potentiaalia täysin hyödynnetty. Anna muutaman luvun teille. Menettely on varsin uusi, mutta mutta jo ensimmäistä vuotta on arvioitu ja paljon suosituksia on tehty tuon uuden, yhden vuoden perusteella, mutta näistä suosituksista vain viisi prosenttia oli sellaisia, että jäsenvaltiot niitä noudattivat suoraan. Sitten oli noin 50 prosenttia suosituksista, joissa jäsenvaltiot ovat eh, jotain asialle tehneet, mutta eivät sitä, mitä suositettiin. Ja sitten loput 45 prosenttia eh, suosituksista oli sellaisia, että eh, niille ei tehty mitään jos katsotte näitä lukuja ainakin samalla tavalla kuin minä, niin minun mielestäni tämä tarkoittaa, että ei täysin hyödynnetä tämän menettelyn täyttä potentiaalia. Ja tämä tuo esiin ongelman sen suhteen, miten Eurooppa käsittelee useita niitä ongelmia, joita se, sääntöjä, joita se itselleen asettaa. Sääntöjen laatiminen on eri asia kuin niiden mm, täytäntöönpaneminen ja toteuttaminen ja niin kauan kuin säännöt ovat olemassa paperilla, mutta ne ei toteuteta paikan päällä, niin sitten on ongelma myös luoda tarpeeksi luottamusta, sitä luottamusta, josta kolleganne puhui, jotta päästäisiin tälle tiellä, että astettaisiin, asettain rakennettaisiin luottamusta ja mentäisiin kohti suurempaa riskinjakoa, koska tämänhetkinen riskinjaon taso talous- ja valtaunionissa on alle optimaalinen, on aivan selvää. Me sovimme talous- ja valuuttaunionista, emme pelkästään valuuttaunionista. Ja onko meillä tarpeeksi aikaa? En usko, että meillä on muuta vaihtoehtoa kuin mennä astettaan, koska jos me menemme liian nopeasti, niin sitten emme saa aikaan sitä vastavuoroista luottamusta riskien jakamista varten. Pankkiunionista ja linkistä mm, valtionvelkaan tätä ei ole riittävästi vähennetty. Tässä on tämä ongelma liittyen näihin varautumisjärjestelyihin, mutta myös myöskin tämä nollariski taseessa, joka on suuri ongelma äh, maailmanlaajuisesti, mutta myös Euroopassa, jossa valtiot eivät voi enää laskea liikkeelle omassa valuutassaan. Ja tämä asia pitää käsitellä. Ja kun markkina äh, äh, oli turbulenssia tämän vuoden alussa, niin nähtiin, että tämä korrelaatio pankkien ja ö, ö, valtioiden välillä tämä kytkös, niin se vahvistui. Tämä kytkös ei ole riittävästi vielä murrettu ja tällä tarvitaan enemmän työtä. Merci, monsieur le président. Monsieur Rago. Kiitoksia, Seusia Rago. Kiitoksia aivan lyhyesti. Muutamia täydentäviä elementtejä. Ensinnä mitä rajoja rahapolitiikalle on, on tässä yksi asia, joka mielestäni pitää ottaa esille, nimittäin rahapolitiikka on heterogeenista euroalla, kun ajatellaan, koska se, se ei välity riittävällä tavalla, jotta voitaisiin myöntää luottoja kotitalouksille ja yrityksille joissakin maissa, joissa pankkisektorin heikossa kantimissa. Joten eurooppalainen talletussuojajärjestelmä, sen aikaansaaminen, pankkiunionin loppuun vieminen on myös tärkeä vakauttava tekijä. Näin rahapolitiikka ei joutuisi toimimaan näin homogeenisesti euroalueella. Tämä on myös tärkeä asia vakauttamisen kannalta. Sitten toinen seikka koskee budjetin kokoon missä mä, milloin se pystyisi vakauttamaan federaalinen budjetti, joka olisi kuusi, vastaa 6 prosentilla vakauttamista, koska näissä liittobudjetissa on monia tehtäviä, jotka tietenkin liittyvät me, myös meille ovat kansallisella vastuulla. Joten uskon, että tällainen 2-3 prosentin budjetti suhteessa BKT euroalueella voi, voisi jossain määrin vakauttaa, mutta kuitenkin suuri vastuu edelleen on se jäsenvaltioissa. Progressivité nécessaire pour mettre en place. Joten jotta saataisiin aikaan eurobudjetti, niin tässä ei pidä minimoida sitä merkitystä, joka pienelläkin budjetilla voi olla euroalueen vakauttamisessa. Sitten kolmas asia, työmarkkinat tässä tulee meidän yksi toinen argumentti, joka puoltaisi sitä, että pohdittaisiin tällaista välinettä, kuten työttömyysturva tai työttömyysvakuutus. Se täydentäisi uudistuksia, joita on tehty. Näin työmarkkinat voisivat myös lähentyä toisiaan. Ja Suuri osa ongelmista mielestäni johtuu tästä monimuotoisuudesta työmarkkinoilta, erilaisista työmarkkinoista ennen kriisiä ja kriisin aikana, joten meidän täytyy uudelleen pystyä lähentämään työmarkkinoita toisiinsa. Jotkut kutsuvat tätä kilpailukyvyksi, rakenteellisiksi uudistuksiksi ja pitää pohtia tätä vakautustehtävää täydentävänä työmarkkinoiden lähentämiselle Euroopassa. Tässä mielessä äh, lähentymis säännöt viiden vuoden ajalla. Tätä kautta voitaisiin varmistaa työmarkkinoiden lähentyminen kohti parhaimpia performanssitasoja, ei pyritä tietenkään laskemaan palkkoja kaikissa vajemaissa. Ja pitäisi myös toimia niin, että inflaatiota ei synny. Sehän liittyy tähän problematiikkaan. Näin lähentymistä pitäisi tapahtua, kun kysyntä on varsin samassa toiseen. Siis sitten työttömyys korvaus ja tehokas pienikin budjetti, joka pystyy lähentämään työmarkkinoita muun muassa, niin tässä on muutamia avainkysymyksiä, joilla saataisiin vakautettua euroaluetta. Kiitoksia puheenjohtaja Gualtieri on tullut paikalle. Hän voi jatkaa tässä puheenjohtajana Roberto. Ja nyt kuitenkin ensin puheenvuoro varjoesittelijöille. Thank you. So, Siegfried Mure. Kiitoksia Siegfried Mureshan. Kiitoksia kummallekin pääjohtajalle kiitoksia siitä, että annoit erittäin hyödyllistä sisäpiirin tietoa. Kysymys kuuluu tietystikin, miksi me tarvitsemme finanssipoliittista rahoituskapasiteettia ja mihin meillä on varaa, kun otetaan huomioon rahoitus, rahoitukselliset rajoitukset meitä on, niin tarvitaanko lisää sietokykyä, kun meillä on pankkiunioni ja vakausmekanismi, miten voitaisiin kannustaa rakenneuudistuksiin kansallisilla kansallisella tasolla, jotta voidaan parantaa kilpailukykyä. Ja kysymys erityisestikin kahdelle keskuspankkimiehelle. Keskuspankin päihteet puhuvat jatkuvasti tarpeesta saadaanko rakenteellisia uudistuksia. Minkä tyyppisiä uudistuksia katsotte nyt tällä hetkellä tarpeelliseksi, että voidaan rahapoliittiset toimet täydentää, joihin EKP on ryhtynyt, ja loppujen lopuksi tarvitaan kuitenkin ja kannustimia jotta voidaan rahoituskapasiteettia luoda eurovyöhykkeillä. Ja kun otetaan huomioon kaikki ne ehdot, jotka mainittiin aiemmin, niin uskon, että rakenteelliset uudistukset ovat sellaisia, että ne maksavat rahaa ja nyt ei riittävästi otettu huomioon jäsenvaltion finanssipotista liikkumaan varaa ja mitä rakenneuudistuksia tarvittaisiin ja minkä tyyppisiä rahoituskannustimia. Euroopan unioni, mikäli Euroopan ulkopuoliset maata haluat tulla mukaan, mikä teidän näkemyksenne olisi? Mitä hyötyä näille emun ulkopuolisen maille olisi siitä, että ne liittyisivät tähän rahoituskapasiteettiin? mukaan ja mitä riskejä tulisi, mikäli ei halua liittyä ja minkä tyyppisiä vakuutuksia pitäisi antaa eurovyöhykkeen ulkopuolisille maille, kun Britanniakin on annettu myönnytyksiä. Mitä myönnytyksiä voitaisiin antaa niille maille, jotka eivät halua liittyä euroon? Mitä vakuuksia niille täytyy antaa siitä, että finanssipoliittinen kapasiteetti ei millään tavalla kielteisesti vaikuta niihin? Ja onko mit- mitään, mitä te haluaisitte vielä lisätä lukuun, joka koskee sitä, että meidän täytyy vahvistaa välineitä, jotka, joita meillä on jo käytössämme, jotta voimme tai meidän täytyy vahvistaa välineitä, joita meillä on käytössä, jotta voimme varmistaa sen, että jäsenvaltiot noudattavat finanssipoliittisia sääntöjä. Te mainitsitte tämän ohimen. Onko mitään muuta, mitä haluaisitte lisätä siinä mielessä, mitä välineitä tarvitaan finanssipoliittiseen kurinalaisuuden lisäämiseksi Euroopassa? Thank you. Uh... Kiitoksia. Pirkko Ruohonen Lerner. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos useista mielenkiintoisista puheenvuoroista ja näkemyksistä. Kuten raportöörien valmisteleva työpaperikin kertoo, on euroalueen budjettikapasiteetista ja vastaavanlaisista mekanismeista keskusteltu jo aikaisemmin. Haluaisinkin kysyä teidän näkemyksiänne siitä, kuinka realistisena te näette sen, että jäsenmaat todella asettuvat tällaisen mekanismin taakse. Voitteko kertoa, mitä kohtia jäsenmaat pitävät erityisen ongelmallisena ja millainen vaikutus mekanismilla on kansalliseen suvereniteettiin? Lisäksi haluaisin tiedustella, miksi juuri nyt olisi otollinen aika euroalueen budjettikapasiteetille. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Merci. Edustaja Artwi. Kiitoksia, herra Köre. Te että Euroopan on tehnyt työnsä periaatteessa. Joskus on mennyt jopa pidemmälle kuin mikä sen tehtävän asettelu on. Se on tullut pelastustoimiin mukaan. Se on pelastanut hallituksia ja talouksia eurovyöhykkeillä. Joten kenties nyt pitäisi puhua asioista niiden oikealla nimellä ja lakata kiertämästä niin kuin kissa kuumaa puuraa. Kyse on poliittisesta tahdosta. Eurovyöhyke on osuus poliittisesta tahdosta. Ja mikäli on budjetti ilman, että on poliittista visiota, niin miten tämä toimii? Tästä pitäisi tehdä johtopäätöksiä. Suverenteetti on jaettu poliittista suverenteettia. on poliisi miksi ei ole, koska ei ole taloushallintoa. Talous ja budjetti hallintoa. Eurooppalainen vakaus, rahoitusvakausmekanismi ja, ja velkojen keskinäistäminen Euroopan maiden kesken epäsymmetristen shokkien torjumiseksi tämän suhteen, mitä valtaoikeuksia voitaisiin siirtää jäsenvaltiolta eurovyöhykkeelle? Tähän viittasitte työttömyysturvaan. Ja me otan tällainen hypoteesi, että jäsenvaltiot haluavat osallistua tällaiseen politiikkaan, tällaiseen politiikkaan, niin antaa oikeuksia eurovyöhykkeelle. Jäsenvaltio silloin maksaa vastaavan osuuden kustannuksista. Onko muita funktioita tai muita kompetensseja tai valtaoikeuksia, voitaisiin, joita voitaisiin hyödyntää eurovyöhykkeelle? Sellaisia, jotka sitten pikkuhiljaa olisivat, antaisivat enemmän pönkitystä eurooppalaiselle budjetille suhteessa kansalliselle budjetille eurovyöhykkeen osalta niin, että eurovyöhykkeessä tulisi tämmöinen optimaalinen valuutta-alue. Nythän olemme siitä vielä kaukana. Thank you. Uh... Kiitoksia. Fabio De Noasi. Well, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Pervans puhui asiantuntijoiden äh, lumivyörystä. Minä haluaisin ehkä heittää pienen lumipallon. Ähm, Te sanoitte aikaisemmin, ähm, että äh, Espanjassa, tai halusin muistuttaa, että Espanjassa e, Irlannissa velka BKT-aste oli kaikkein alhaisin ennen kriisiä. Tämä ei ole sitten uskottava pointti, että sanotaan, että on yksityisiä riskiin äh, absorptiomekanismeja, koska sitten näemme, kuinka portfoliot kääntyvät ympäri. Äh, mainitsitte muutaman asiakirjan ja Nobelin palkintohan äh, saatiin liittyen asiaan, joka liittyi äh, pääomamarkkinoiden kyvyttömyyteen ottaa vastaan shokkeja. Haluaisin esittää kaksi kysymystä edustaja Ragolle. Olen samaa mieltä siitä, että finanssipoliittista kapasiteetista on vaikea sopia, siinä on poliittisia kysymyksiä mukana, verotus ei välttämättä ole kovinkaan vakaa rahoituslähde, joten mitä ehdottaisitte siitä, että EVMlle annettaisiin pankkilisenssi, koska olemme nähneet, että rahapolitiikkaa tällä hetkellä neutralisoidaan liian suurella finanssipoliittisella vakauttamisella. Nämä rahat eivät mene reaalitalouteen, joten eikö tämä olisi tapa, jolla luovuttaisiin tästä haitasta, joka syntyy poliittisoidusta veropohjaista järjestelmästä. Tämän lisäksi haluaisin sanoa, että voisimme varmasti alentaa kansalaisten vero taakkaa, jos sellaiset maat, kuten esimerkiksi Alankomaat, osallistuisivat siihen työhön, jota me täällä Euroopan parlamentissa teemme, että meillä olisi oikeudenmukaisempi verojärjestelmä kuin se yritysveroista. Toinen kysymykseni liittyy siihen, että annettaisiin enemmän Äh, mahdollisuutta, mitä tulee kasvu- ja vakaussopimukseen. Herra Stiglitz tulee Brysseliin kertomaan äh, investoinnin kultaisista säännöstä, että julkinen äh, investointi jätettäisiin näistä velkasääntöjen ulkopuolelle, koska ne luovat tulevaa hyvinvointia sukupolville. Ja samantyyppisiä määräyksiä on Saksassa vakaussopimuksessa vuodelta 1967. Mikä on teidän näkemyksenne tästä? Kiitoksia. Thank you, Mrs. Kiitoksia, edustaja Rieda. Thank you for that. Kiitoksia. Aion puhua aivan lyhyesti vain. Uskon, että meidän täytyy puhua asioista selkein sanakäänteen. Euroopan unionin on alle 1 prosentti on PKTLstä ja täytyy muistaa, mitä vaikeuksia liittyy siihen, kun pyritään löytämään yhteinen sävel tästä asiasta ja muista muistakin siis jäsenvaltioiden kesken. Ja kun otetaan huomioon, kuinka eriarvoisuus on lisääntynyt jäsenvaltioiden välillä ja konkreettisesti on puuttunut solidaarisuutta ja solidarisuusmekanismeja, vaikuttaa täysin selvältä tätä ottaa vasten, että sääntelykehys EUn tasolla ei niinkään finanssipolitiikan kapasiteetti on tarpeellista, koska kun on poliisista kapasiteetista, tähän liittyy hyvin paljon epäluottamusta jäsenvaltioiden ja eri kumppaneiden välillä. Tämä mainittu täällä. Ja mitä heikommat maat saada tästä aikaan? Eivät niinkään solidarisuutta, vaan pikemminkin tiukkoja säästötoimia. Iranissa me näimme tämän paremmin kuin myös muussa maassa. Joka ikinen mies, nainen ja lapsi tulee viimeiset 50 vuotta maksamaan tuhansia puntia vuodessa takaisin lisää tämän säästötoiminnan vuoksi. Ja luottamus pitäisi takaisin. Mikäli annetaan nyt lisää valtaoikeuksia EU-tason abstrakteille rakennelmille, tuleeko tämä teidän mielestä lisäämään luottamusta? Minä suhtaudun tähän erittäin epäilevästi. Toinen kysymys, mitä me voimme tehdä, jotta voimme välttää jatkossa tällaisia pankkikriisejä ja muita kriisejä? Kuinka voidaan nopeasti pistää täytäntöön teidän Ne pankkiunionista niin paljon, että puhutte? Kiitos. Thank you, Ernest Maragall. Kiitoksia, Ernest Maragall. Sí, eh, gracias, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Puhun espanjaksi. Ensin äh, haluaisin viitata siihen, mitä herra Artui tässä äsken sanoi. Samoin sitä, mitä herra Maasi sanoi Espanjan velan kehityksestä. En nyt korosta tätä enempää. Kannattaa vain todeta tämä tilanne. Muutamia konkreettisia kysymyksiä. Täällä on viitattu kysyntävajeeseen, kysynnän puutteeseen. Niin, mutta ei niinkään investointipuutteeseen, joka liittyy tähän kysyntävajaaseen. Kaikki varmastikin olemme samaa mieltä siitä, että erityisesti kriisin aikana tarvittiin sekä julkisia että yksityisiä investointeja olisi tarvittu, ja joissakin jäsenvaltioissa ei ole investoitu ehkä sen takia, että ei haluttiin välttää tällaisia myönteisiä ulkoistuksia nyt voitaisiin ajatella, että osa tästä kysynnän vajeesta voitaisiin kantaa todellakin EU-ssa rahoituskapasiteetin kautta. Olisitko tästä samaa mieltä sitten toiseksi, kun kuuntelin tässä teitä, myös Alankomaiden keskuspankin jäsenettä ja samoin eilen takseen valiokunnassa puhuttiin veron kierrosta muun muassa. On sanottu, että joka tapauksessa tällainen Euroopan äh, rahoituskapasite pitäisi olla verotuksellisesti neutraalilla pohjalla, joten tavallaan vaihdettaisiin veroja kahden tason väillä, mutta kaikkihan me voimme tietää, että on monenlaisia arviointeja on, mutta sadan miljardin summa, joka liittyy tähän verokiertoon, se ei Näin ollen juuri rahoituskapasiteettiakaan ei ole, koska rahoja menetään tällä tavalla. Sitten USAn tapauksesta sanottiin jotakin, olen samaa mieltä, mitä herra Rago tässä erityisesti sanoi, mutta myös kannattaa muistaa tämä 2-3 prosenttia, johon hän viittasi, mutta kannattaisi muistaa, että vuonna 2029 USAssa federaalibudjetti oli noin 2 prosenttia BKTstä ja sitten 10 vuotta sen jälkeen, 11 vuotta sen jälkeen, niin se olikin jo 15 prosenttia jo ja nythän se on lähempänä 20 prosenttia uskoakseni. Ja tämä on liittovaltion budjetti tietenkin todellinen sellainen, johon liittyy sitten omat kaikki seurauksensa ja on selvää, että tämä prosessi alkoi kriisivaiheesta 30-luvun lamasta ja nyt tämä tähän, tähän, nimittäin näinä vuosina olemme todenneet, ja täällä viidattiinkin siihen, missä määrin on saat, epä, vakautta epätasapainoa on syntynyt sen takia, että jäsenvaltiot eivät ole täyttäneet muun muassa ja budjettivajien vaatimuksia ja muita säännöksiä on näistä on varoitettu, niistä on tuomittu, on sanktionoitu, mutta sitä vastoin ei ole varoitettu ollenkaan siitä, että on yhä kasvavampia ylijäämiä joissakin maissa. Euroopankin maissa se siis Saksaa ykkösenä tulee mieleen konkreettinen tapaus. Ja tällainen käyttäytyminen eurooppalaisittain ei ole järkevää ja se jopa äh, tuo mukanaan epätasapainoa vielä lisää. Kiitos. Thank you. I don't see... Kiitoksia. En näe muita varjoesittelijöitä paikalle, joten voimme nyt antaa puheenvuoron asiantuntijoillemme. Ensin Benoit Koive. Thank you. Thank you. <clears throat> I'm sorry. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi. Nyt finanssipoliittisesta liikkumavarasta ei ole niinkään kyse, vaan ääni tästä loppuu kesken. Kenties voisin reagoida siihen, mitä puheenjohtaja Ahty sanoi aiemmin, kun hän totesi, että keskuspankki on ylittänyt valtuutensa. Emme ole ylittäneet valtuut, valtuuksiemme. Me pidämme kiinni hintavakaudesta perussopimuksen mukaisesti. Sitä me teemme. Emmekä mene yhtään tästä yli. Mutta aivan totta on kyllä, että olisi paljon helpompaa meidän kannattamme, mikäli muut unionin politiikat olisivat tehokkaampia. kysy pelkästään talouspolitiikasta ja finanssipolitiikasta, vaan myöskin kaikista muustakin politiikasta. Tämä hieman helpottaisi meidän tehtäväämme ja vähentäisi meidän taakkaamme. Toinen juttu. Tästä olemme varmaan samaa mieltä tästä ensimmäisestä jutusta. Muras esitti kysymyksen, mitä uudistuksia tarvitaan. Keskustelu on hyvin pitkä, mutta Maragallin huomio, joka liittyi investointeihin. Me tarvitsemme uudistuksia, jotka lisät investointeja. Tämä yksinkertainen vastaus. Joissakin maissa kyse on liiketoimintaympäristöstä, joka helpottaa investointeja. Rahoituksen saanti on helppoa tai halpaa. Tämä lisää investointimahdollisuuksia silloin, kun on kyse hyödyllisistä hankkeista. Tämä lisää myöskin tuottavuutta. Tämä liittyy aiempaan huomiooni siihen, että rahapolitiikka voi luoda kasvua lyhyellä aikavälillä ja myöskin pidemmällä aikavälillä, mutta silloin tarvitaan sellaisia investointeja, jotka lisäävät tuottavuutta. On myös erilaisia tapoja hoitaa tämä eri maissa. Olen samaa mieltä aiemman huomion kanssa kyselykustannusten leikkaamisesta. Ei kilpailukyky lisännyt sillä, että leikataan kustannuksia, vaan pikemminkin täytyy luoda win-win ratkaisuja näihin ongelmiin. Ja vielä lopuksi Herra Demasi puhui pankeista ja vakausmekanismista ja pankkiilisensin antamisesta vakausmekanismille. Mikäli näin tehtäisiin, tämä johtaisi siihen, että keskuspankin rahalla rahoitettaisiin vakausmekanismia, niin se tekisi finanssipoliittisia tehtäviä Tämä olisi vastoin perussopimusta. Tämä tehtävä kuuluu raha, rahastolle. Sillä merkitystä, onko sillä pankkilisenssi vai ei, vaan sillä merkitystä, mitä se tekee. Minusta on hyvin vaikea kuvitella sen tilannetta, että vakausmekanismi rahoitettaisiin suoraan takaa epäsuoraan EKPstä ilman, että kyse on rahapoliittisesta rahoituksesta. Thank you. Mr. Not. Sorry, thank you. Let me begin by saying that I... Kiitoksia. Haluaisin aluksi sanoa, että olen samaa mieltä melkein kaikkien asioiden kanssa, jotka Kere mainitsi, mutta tämä ajatus siitä, että ei ole investointeja ja sitten rakenneuudistukset. Minä sanoisin myös, että rahoituskustannukset eivät ole ole esteenä millekään jo pitkään aikaan euroalueella, joten tämä ei liity investointien puutteeseen, vaan tämä liittyy tuotantavuuden kastuvuun, siihen, että yritykset säästävät liikaa, pitävät yrityksessä käteistä, eivät investoi ja tämä liittyy rakenne uudistukseen ja uudistusten kokoonpano, siihen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Monet uudistukset monissa valtioissa keskittyvät työmarkkinoihin, mutta jos uudistaa pelkästään työmarkkinoita eikä uudista työmarkkinoita ja tuotemarkkinoita samanaikaisesti, niin silloin siirretään lisäarvoa työvoimasta pääomaan, eikä lisätä tätä kokonaista virka, joten meidän pitäisi keskustyä enemmän tuotantomarkkinoiden uudistukseen ja tämä lisäisi myös uudistusten hyväksyttävyyttä, koska usein uudistuksia pidetään jotakin elitistisinä, jotka vaikuttavat työvoimaan ja hyödyttävät pääomaa. Mm, ja se, mitä me tarvitsemme, on hyvä uudistuksia, tuottavuutta lisääviä uudistuksia, jotka sitten kannustavat investoimaan. Makrotaloudesta epätasapainomenettelystä minä uskon, että tällainen ylijäämä äh, vaihtotaseessa on äh, äh, merkki tässä. Tämä sopeuttaminen ei silloin se taakka koske pelkästään vajemaita. Ja Espanja ja Irlanti, siinä eh, eh, kriisin syy oli tämä valtaisa shokki kiinteistömarkkinoilla, joka karkasi käsistä ja eh, julkinen rahoitus piiloutui tämän kehityksen taakse, koska kiinteistöverot toivat paljon tuloja ja tällaisessa ilmapiirissä ehm, finanssipoliittisen virityksen elitistisyys, mitä tapahtuu rahoitusmaailmassa, kiinteistömaailmassa ja reaalitaloudessa on paljon suurempi, joten se mitä tarvitaan on tämä kolme prosenttia, on ylitettävä tämä se, mitä tarvitaan, että ylitetään tämä kolme prosenttia, sen täytyy olla ehkä korkeampi kuin mitä luultiin tähän mennessä. Ja jos katsotaan kasvu- ja vakaussopimusta, niin suurin osa tulkinnoista, niin se keskittää vain tähän kolmen prosenttiin, tähän ylärajaan. Mutta tämän koko sopimuksen ydin ei ole tämä kolme prosenttia, vaan tämä tasapainossa tai ylijäämäinen. Jos tässä pidettäisiin kiinni, niin silloin tämä shokki jonka olisimme kohdanneet, olisi ollut liian suuri, että se taisi voitu käsitellä kasvojen vakaussopimuksen puitteissa, mutta ainakin alkuasetelma olisi ollut parempi kuin mitä se tällä hetkellä oli. Well, I think the sort of Texas... Uskon, että verot ovat täysin poliittinen kysymys, joten niitä minä en kommentoi. Thank you. Mr. Rago. Kiitoksia, herra Arago. Thank you, Mr. Uh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Mm, käytän ranskaa. Ihan nopeasti. Ensinnäkin kun puhutaan euroalueen investoinnista, se on mielestäni ratkaisevan tärkeä asia. Tietenkin investointivaje on vakava asia ja nyt kun analysoi tilannetta, investointeja, niin ensimmäinen syy, pyörän anteeksi, muistan tätä, jos puhutaan investoinnista eri maissa, niin ne korovat varsin hyvin toisinsa ja ää, tilauksia on liian vähän. Tämä vaikuttaa 50 vuoden ajalla. Tämä vaikuttaa makrotalouden kannalta ja tämä liittyy kahteen kysymykseen. Ensinnäkin hintaan ja on monet sektorit, jotka ovat deflationistisia tällä hetkellä, ja tämä ei rohkaise investoimaan euroalueelle sitten, on epävarmuutta, se on myös tärkeä tekijä, ja epävarmuus äh, on myös eurooppalaista luontetaan vahvasti. Sama, tämä liittyy Brexit-kysymykseen, pakolaiskriisiin ja keskusteluun uudistuksista, erityisesti Euroopan ohjausjakson yhteydessä Siis olosuhteet ovat varsin vaihtelevat. Tämä on avain syy, minkä takia tarvittaisiin vahvaa poliittista merkkiä eurooppalaista pyrkimyksestä. Ja olisi ainakin näyttää, että on tahtoa löytää ratkaisuja. Joskus on sellainen vaikutelma, että, että puuttuu tahtoa edes ilmaista tällaista tahtoa eurooppalaisessa keskustelussa. Ja sitten Eh, vakausmekanismista. Puhuin tästä, jos se on tärkeä väline. Näin voidaan jakaa riskejä, hallinnoida eurooppalaisia kriisejä omalta puoleltani. Sen lisäksi, mitä Benoit Kyre sanoi, ta, ta, hän puhui tästä pankkilisenssistä, joka annettaisiin EVMlle, näin se voisi ostaa ostaa arvopereitä ja tämä liittyy tietysti sen käytännön henkisyyteen, niin kuin toimitaan vaikka USA tai Iso-Britanniassa ja mielestäni niin tämä olisi mahdollista toimia ja se olisi talousta jopa toivottavaa, mutta myönnän kyllä, että perussopimusten yhteydessä tämä on vaikea se toteuttaa, mutta kuitenkin keskuspankki jo nyt osallistuu makrotalouden vakauttamiseen rahapolitiikan kautta ja näin tehdään myös USA, totta kai siellä vaikuttaa mitä finanssipolitiikkaa la possibilité d'introduire notamment la... Puhunut siitä, että puhuttaisiin tästä kultaista säännöstä, että suljettaisiin investoinnit pois vajeen määrittelystä jäsenvaltioissa. Tätä ajatusta on puolustettu, jos on joku, jossain maassa huomattava lamatilanne, niin silloin voitaisiin sulkea pois investoinnit budjettivajeesta. Minkä takia sitten kriisin yhteydessä vain? voisin sitä kaksi syytä. On vaikea ajatella niin, että julkiset investoinnit olisivat vahvasti suhdanteita tasoittavia. Tämä näkyy tässä Junckerin, Junckerin äh, suunnitelman soveltamisessa. Kyse ei ole välttämättä suorista julkisista investoinnista, että se, vai, vai, se vaikuttaa hyvin euroalan lähentämiseen ja myös suhdanteita tasoittavalla tavalla, mutta se, että ei oteta julkiset investoinnit vaativat usein paljon pitkän, pitkän, pitkän aikaa. Sitä ei pidä alistaa suhdannekierrolle. Voitaisiin erottaa julkiset investoinnit lamatilanteessa muista menoista ja julkisesta budjettivaiheesta olisi toivottavaa. Ja sitten tällä hetkellä investointeihin liittyy tällainen konkreettinen komponentti. On myös toinen tyyppisiä investointeja, joita on vaikea määritellä, kun puhutaan koulutuksesta ja terveysjärjestelmästä ja niihin investoinnista. Nämä kaikki pitäisi säilyttää myös lamatilanteessa. Eikä pidä pitää säilyttää myös huonossa taloudellisessa tilanteessa nämä julkiset investoinnit pitää säilyttää taso koulutuksen ja niin edelleen. Tässä investoidaan inhimilliseen pääomaan ja se on välttämätöntä toivotun lähestymisen kannalta. Nämä kaksi argumenttia on tällainen kultainen sääntö, jolla tuetaan infrastruktuureita, eikä pidä heti ajatella niin, että investoinnit infrastruktuurina olisivat suhdanteita vastaisia toimia. Näin voidaan tehdä suuren äh, lamaan yhteydessä muun muassa. Lopettaisin tähän. Sitten vielä näistä muista funktioista. Minusta tuntuu, puhuin tästä työttömyysvakuutuksesta, koska mielestäni Tämä liittyy työmarkkinoiden lähentämiseen toisissa. Sitten mitä tulee energiapolitiikan muuttamiseen, jos saataisiin aikaan koherentää eurooppalaista energiapolitiikkaa, tähän liittyy myös investointihankkeita, joiden kautta voitaisiin tehostaa yhteistä hyvää Euroopassa ja voitaisiin tukea tätä kautta myös energiapolitiikkaa Euroopan tasolla. Ja tämäkin jo olisi hyvä peruste sille, miksi tarvittaisiin ehkä eurooppalaista rahoituskapasiteettia. Actually, if I may comment. Kiitoksia. Jos saisin kommentoida, niin meillä on tällä hetkellä tällainen kevyt kultainen sääntö, koska alle 1,5 prosentin tätä tuotantokuilua, mutta vain ennaltaehkäisevässä puolella, niin saada tätä yhteisrahoitusta Euroopan ohjelmista Tämä ei ole ehkä riittävästi, mutta tämä on siis vain ennaltaehkäisevä osalta eikä korjaavalta osalta. Sitten meillä on mahdollisuus vielä lisäkysymyksiin, jos joku haluaa esittää kysymyksen. Onko muita kysymyksiä? Jean, sinun ruumiin kielestäsi näen tämän. Lisäkysymys Ragolle investoinneista. Ettekö te usko, että investoinnit korreloivat sellaisen toimintaympäristön kanssa, jotka mahdollistavat tuottavuuden? Mikäli investointi ei kannata, ei investointia tehdä. Toinen huomio. Yhteismarkkinat ovat erittäin sirpaloitunut edelleenkin. Investoijat, sijoittajat tarvitsevat ennakoitavuutta. Sääntöä täytyy muuttaa, koska markkinat ovat hajallaan. Tiettyä varmuutta täytyy olla sen suhteen, että säännöt ovat samat huomispäivänä kuin tänäkin päivänä. Teleliikennealalla esimerkiksi on 28 sääntelyviranomaista ja monia muitakin aloja on samantyyppisiä. Investointien peräänkuuluttaminen on hieno asia, mutta kuinka tämä toteutuu käytännössä yhteismarkkinoilla? Kuinka sirpaloitumista päästään yli? niin että säännöt ovat kaikkialla samat ja lähentymässä tapahtuu. Ja poliittista tahtoa on ollut, mutta se ei ole toteutunut käytännössä. Ja sitten kuinka tämä kaikki korreloi kysynnän kanssa. Minä haluaisin nähdä tämän oikeissa suhteissaan. Tänä päivänä tilanne ei ole tyydyttävä. Maailmanlaajuistuminen on vaikuttanut kaikkeen. Joten miten tästä päästään yli? Elisa. Kiitos sitten Elisa. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon kaikesta siitä, mitä meille kerroitte, mutta nyt minä halusin ymmärtää tämän mielipiteen, erityisesti EKPn edustajan mielipiteen suhteessa siihen tapaan, miten meidän pitäisi käsitellä tätä valtiovelka-ongelmaa. Tästä on tullut kysymys suhteessa johonkin, mikä liittyy hyvin paljon velkaa, mutta moneen muuhunkin asiaan, nimittäin pankkiunioni. Ja pankkiunionilla itsellä on omat riskinhallintamekanisminsa. Ja minä tässä ajattelen yhteistä sääntökirjaa, yhteistä ähm, valvontaa ja kriisiratkaisua. Ja äh, tämä euroalueen elementti on luotava, jotta voitaisiin äh, muut riskit rajoittaa Miten näette tämän linkin ja jos muutkin halusivat tästä puhua, mutta herra Knut siitä jo jotenkin puhuikin, joten haluaisin vähän ymmärtää, mikä on EKPn näkemys tässä. Pervanche. Pervanche. Mutta sinä saat puheenvuoron. You are allowed. And a very short one. Ihan lyhyesti vain. Viime viikolla täysistunnossa pohdittiin sitä, kuinka voidaan hyötyä EKBstä, sen toimista. Saattaisi hyödyllistä sitten kun nyt kun keskuspankkiiri on paikalla, hän voisi vastata kysymykseen. Ehdotuksesta tullaan tietystikin keskustelemaan uudelleen vielä parlamentissa, mutta haluaisin nyt hyötyä siitä, että Benoit Curé on paikalla. Hän voi kertoa tai painavan sanasensa tästä asiasta. Please, Mr. Curé. <clears throat> Sorry. <clears throat> apologies, apologies again. Yritän nyt parhaani, pyydän anteeksi. On vai... pyydän anteeksi että tulkeata. Täytyy olla varsin vaikea seurata nyt. Ensinnä äh, Rova Beresin kysymykseen, siis mitä pitäisi tehdä. Me emme ole tämän kysymyksen mestareita, koska tämä liittyy perussopimukseen artiklan 33 koskien EKPn ohjesääntöä. Tämä on jo käytetty, voin vakuuttaa teille, koska on näitä kansallisia kansallisiin keskuspankkeihin ja Tämä riippuu niiden omista päätöksistä, mutta sitten varat menee niiden omiin valtiovarainrahoista. Siis näitä venäläisvaroja on siis käytetty. Ja jos järjestelmää muutetaan, niin perussopimuksia pitää muuttaa, joten tämä ei kyllä riipu meistä, mitä näillä rahoilla pitäisi tehdä siis. Sitten toinen kysymys tuli Rova Ferreralta pankkiunionista ja valtion velasta. Tätä, tämä keskustelu on tavallaan kehystetty niin kuin rinnakkaisena liikkeen liikkeenä kohti yhteistä talletustakujärjestelmää ja pankkien taseiden keventämistä. Tässä on paljon järkeäkin, mutta ensinnäkin pitää pitää mieltä, että se, että poistetaan pankkien velkaantuneisuutta, niin ei ole kyse vain valtioriskistä, vaan monia muitakin riskejä pankista löytyy. Kyse on myös näistä toimin, äh, järjestämättömistä lainoista, äh, varojen laadusta, varallisuuden laadusta ja toiseksi sitten kun puhutaan näistä valtioriskistä vielä, se seikka, että puhumme sitä tänään osana keskusteluamme, kun puhutaan yhteisestä rahoituskapasiteetista, tämä osoittaa, että muitakin ulottuvuuksia tähän kysymykseen liittyy. Kyse ei voi olla vain tällaisesta, äh, että tarvitaan sekä edisiä että otetaanko me ja valtioriskit. Molemmilla on omat vaikutuksensa ja kuten sanoin aikaisemmin, olemme kovasti sitä mieltä, että täytyisi liittyä kun siihen, että rajoitetaan pankkien ri, eh, riskivastuuta, mutta pitäisi toimia varovaisella tavalla niin, että toimitaan johdonmukaisella tavalla sen suhteen, mitä tapahtuu kansainvälisellä areenalla. Olemme kaukana vielä tästä, joten pyytäisin tässä tiettyyn varovaisuuteen. Ja lopuksi, jos sallitte puheenjohtaja, palaisin vielä yhteen sanaan, jonka herra Rago tiesi, se on tärkeä sana, nimittäin epävarmuus. On monia epävarmuuden lähteitä tämän päivän eurotaloudessa. Molemmat, monet kysymykset liittyvät globaalin talouden euron, euroalueen ulkoisiin kysymyksiin, kuten poliittiseen, mutta epävarmuutta liittyy myös koskien rahaliiton tulevaisuudesta ja minkälaisia mekanismeja tarvitaan, jotta voidaan vastata sokkeihin rahaliitossa ja tämä pidättelee tavallaan investointeja, jarruttaa investointeja, joten nyt puhutaan aivan viiden puheenjohtajan raportin ytimestä, ja tämä on myös hyvä keskustelu, jota tänään käydään teidän parissanne. Jos me voisimme selittää selvällä, selkeällä tavalla Euroopan kansalaisille, minkälainen suunnitelma voitaisiin antaa talous- ja rahaliitolle seuraavan 50 vuoden ajaksi, mikä vähentäisi sitä epävarmuutta ja vaikuttaisi myös kasvuun, niin tämä on minulle olennainen syy, miksi tämä keskustelu juuri on niin kovin tärkeää. Thank you. Kiitoksia. En tiedä, haluaako joku vastaa vielä täsmällisiin kysymyksiin ihan lyhyesti vai? Ihan lyhyesti. Olen samaa mieltä siitä, mitä Ahtui totesi siitä, mielikuvasta, että kiinsiläisyys on tässä liian naivia ajattelua. Mitä in, investointiin tulee, tämä liittyy hieman myöskin tähän positiiviseen dynamiikkaan, joka tällä hetkellä on valitsevaa Espanjassa. Lyhyellä aikavälillä kyse on kysynnästä viiden vuoden aikajänteellä ja sitten seitsemästä vuodesta eteenpäin katsotaankin sitten tuottoa, voittoja. Tämä on avaintekijä, joka vaikuttaa kysyntään. Ja mitä vakauttamiseen tulee ja nykyiseen vajeeseen, eurooppalaisista investoinnista investointien puutteeseen. Tuottavuus ja kannattavuus on vähentänyt ja sitten tästä investointien puutteesta on tullut rakenteellinen tekijä, pitkän aikavälin tekijä. Tänäkin päivänä voitaisiin tehdä sellainen analyysi, jonka kautta voitaisiin pyrkiä ymmärtämään investointien puutetta. Kysynnän alenneminen on tässä tärkein syy. Ja mitä Benoit Kyre totesi, se piti aivan oikein, pitää, pitää aivan paikkansa Kreikan yhteydessä julkisen velan hoito on hyvä esimerkki. Ja kuinka sitten saadaan koherenttia hyväksyttävää politiikkaa aika jolla voidaan vähentää Kreikan velkaa erityisesti uskottavalla tavalla. Tämä olisi vahva viesti, joka voidaan lähettää kaikki tietävät, että poliittista lähentämistä tarvitaan eurooppalaisen, eurooppalaisten, eurooppalaisten erityisesti tarvitaan politiikan lähentymistä jäsenvaltioiden kesken. Herra Kunot, haluatteko sanoa jotakin? Just. No, ehkäpä vain. Minähän nyt jo annoin jo näkemykseni valtiovelasta, mutta on erittäin tärkeää pitää mielessä, että jos on rahoitusala ja haluaa turvallisen ja vakaan rahoitussektorin yhden pääperiaatteessa täytyy suojata riskeillä täytyy olla riittävä, sopiva hinta. Ja kaikkialla rahoitus, jos jossain rahoitussektorilla alihinnoitellaan riski tahallaan, niin sitten on seurauksena se, että otetaan liikaa riskiä. Ja äh, rahoitusala on liian tärkeä, että sitä käytettäisiin eri tarkoitusperiin. Pankkisääntöjen täytyy perustua siihen, äh, että riskejä täytyy olla oikea hinta, ja kuten olemme äh, kriisissä oppineet valtion riski ei ole riskitöntä, valtiovelka ei ole riskitöntä, valtiovelka ei ole riskitöntä enää ja sitten meidän täytyy pohtia riittävän pitkää siirtymävaihetta, jos me voimme siirtyä tämänhetkisestä tilanteesta tilanteeseen, jossa meillä olisi johon me haluatte saapua jossain vaiheessa resurssien kannalta. Kiitos siitä, että mainostatte sen, että voin lyhyesti vielä kommentoida sitä, mitä Kyre sanoi ennen kuin puheenvuoron Bögelle. Artikla 30 alakohta 4 EKPn perussäännöstössä liittyy siihen, että osa voitosta voidaan erityismenettelyn kautta käyttää tietyn tarkoituksiin. E, se, että täysin riippumattomia liikumaisten niin sopimuksessa vaaditaan, niin teoriassa voisi kuitenkin osittain päivittäin pyrkiä ottamaan esiin tuota pykälää. Tämä tarkoittaa sitä, sitä että No ei tämä tarkoita sitä, että tänä päivänä täytyy tätä kommentoida. Ymmärrän hyvin, mikäli ette halua kommentoida. Nyt en voi vastustaa kiusausta. Sanon jotakin herra Knottille, joka liittyy riskien, valtion riskien hinnoitteluun ei valtionvelka ole riskitöntä. Minun on hyvin vaikea kuitenkaan ymmärtää, että mikäli valtio romahtaa, etteikö pankilla olisi riskiä. Ehkä on parempi varmistua siltä, että valtio ei romahda. Mikäli valtio romahtaa, silloin pankilla on ongelma. Olipa sitten kyse 25 prosentista tai 30 prosentista riskin tasosta kun on puhe. Tämä on se ongelma, joka täytyy ratkaista ideologisiakin tasolla. Mikäli ei voida tämä ongelma ratkaista, niin on erittäin viisasta kuulla, mitä EKPn edustaja sanoi. Meidän pitäisi pyrkiä välttämään riskien vähentämiseltä ja koska markkinat eivät pidä epävarmuudesta mukana tällä alalla juuri epävarmuudesta, että pyrkii välttämään. Herra Böge voi tehdä johtopäätöksiä. Kiitoksia ihan lyhyesti. Äh, puheenjohtaja, mitään täydellisiä johtopäätöksiä. Äh, seuraavassa työasiakirjassamme äh, ne asiat, jotka tänä asiantuntijoilta ja kollegoilta kuulimme, otamme huomioon. Kiitoksia asiantuntemuksestanne luomme suuremmat puitteet ja katsomme niitä eri ajatuksia, joita on politiikassa ja myöskin akateemisessa maailmassa. Kun vaalipiirissäni niin kerron, että saksalaisena kristillisdemokraattina minulla on ilo äh, äh, tehdä yhteistyötä ranskalaisen sosialistin kanssa täällä äh, ja tehdä tällainen valiokunta-aloitteinen mietintö. Jotkut ihmiset katsoivat minua aivan silmät pyörin, että mitä te oikein teette. Minä sanon, että tässä on kahdesta asiasta kyse, että nykyiset haasteet mahdollisimman pian ratkaistaisiin ja että se ratkaistaisiin eurooppalaisen kansojen ja valtioiden yhteisön mm, näkökulmasta. Sitä kansalaiset meiltä odottavat, mutta me myöskään saa unohtaa sitä, minne me haluamme tämän Euroopan unionin viedä. Meidän täytyy oppia kriiseistä, koska maailma ei meitä odota. Ja näen myös näissä puheenvuoroissa ja reaktioissa sen, että olemme vasta työmme alussa, mutta nyt on kovasti kyse siitä, että onnistumme näissä kahdessa valiokunnassa, kun teemme mietintöä ja täysistunnossa saamaan aikaan sellaisen valiokunta-aloitteisen mietinnön, joka selvästi nostaa esille, mikä on parlamentin kanta, ja sillä tavoin voimme todellakin vaatia, että komissio ja neuvosto ryhtyy tekemään vakavasti otettavaa yhteistyötä äh, kansanvalitsemien suorien edustajien äh, kanssa, eikä vain siirtämään asiaa syrjään niin kuin näin on useasti tehty. Ja tietenkin rajoituskapasiteetti ei voi olla mikään pakotie äh, sille, että ei ole tehty kotiläksyjä, ja olen Knotin kanssa aivan samaa mieltä. Korkotilanne ei ole se, joka tässä hetkellä ehkäisee. Kun minä 70-luvulla investoin yritykseen, minun täytyy maksaa kolme ja puoli kertaa enemmän korkoja kuin mitä nykyisen yrittäjän täytyy. Mutta kun on kyse paremmasta lainsäädännöstä, teemmekö tarpeeksi tänä päivänä, että sitä hyödynnetään kasvuun, työllisyyteen ja investointeihin, vai eikö tässä nyt ole mukana jotain lempihankkeita omallakin jossakin osavaltiossa, niin näin voi olla. Eikö näitä asioita voitaisiin tehdä paljon räätälöidymmin niin, että pystyisimme kestävämmin saamaan aikaan kasvua ja työllisyyttä myöskin näiden rajallisten budjetti määrärahojen puitteissa. Sitten maakohtaiset suositukset, vastuu ja valvonta, ne ovat asioita, joihin meidän on vastattava ja käy ilmi se, että osa siitä, mitä me voimme tehdä, voidaan kyllä tehdä myös ilman sopimusten muutosta, mutta on myös sellaisia kohtia, joissa meidän ehkä täytyy myös ryhtyä perussopimuksia muuttamaan ja tiedätte, että se on pidempi tie, mutta kumpiakin vaihtoehtoa on katsottava, jos kestävällä tavalla haluamme vahvistaa euroaluetta ja tällä tavoin EUn ydintä. Tätä kansalaiset meiltä odottavat Euroopan parlamentin jäseninä. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Uskon, että tämä oli äärimmäisen mielenkiintoinen ja hyödyllinen kokous, joten haluan jälleen kerran kiittää vieraitamme heidän puheenvuoroistaan. Ja nyt tästä tämä työ jatkuu tietystikin. Kiitos paljon